Tekstissä on varsin varovainen arvio, mutta kollegat varmasti tietävät, että tätä aihetta täytyy käsitellä päättäväisesti, jotta jäsenvaltiotkin voivat pohtia, mikä on niiden panos tässä työssä. Tämä on se tie, jolle Euroopan on nyt lähdettävä. Meidän on pidettävä kiinni kunnianhimon tasosta, kestävyyden suhteen, ilmastotyön suhteen ja samanaikaisesti täytyy huolehtia, että kukaan ei yhteiskunnassa jää jälkeen. Sosiaalinen osallistaminen on aivan oleellista, jotta kansalaiset saadaan mukaan tähän hankkeeseen. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Jorhi Ganas. Olkaa hyvä. Puhemies, komissio että Kriisin aikana meillä oli taloustieteilijä ystävä, joka kun sanoi, että on näiden lukujen takana, joista puhutaan, on ihmisiä. Kestävyys on periaate, se on tavoite, mutta kestävyys myöskin kriisin aikana, se koskettaa niitä, jotka ovat heikommassa asemassa ja, ja nämä muutokset ei voi olla niin, että niistä ovat maksamaan ne, jotka ovat kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvassa asemassa. Me haluamme saada kestävämmän Euroopan, mutta myös oikeudenmukaisemman. Ja on joitakin, jotka kestävyyksen edellä esittävät sellaisia ajatuksia, jotka unohtavat se, että kysymys on ihmisistä niiden takana. Me tarvitsemme rahastoja, mutta me tarvitsemme myöskin tavoitteita ja arvoja. Ja nämä arvot, niitä kehittää politiikka, sosiaalipolitiikka, Euroopan sosiaalinen pilari, koska tämä kehitys ei ole pelkästään rahastoja, vaan tavoitteita, konkreettisia tavoitteita, joilla taataan kansalaisille, jotka kriisien muutosten ja siirtymävaiheen aikana eivät, ovat aina niitä, jotka ovat kaikkein heikoimpia. Kiitos edustaja Ernest Urtasun. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, eh, kiitos puhemies, kiitos siitä, että tänään esittelitte meille tämän suunnitelman ja siirtymän rahaston, siirtymän rahaston on hyvin tärkeää ajatellen uutta vihreää kehitysohjelmaa tämän oikeudenmukaisen siirtymän osalta voisimme sanoa, että pitää olla varmoja siitä, että todellisakin saadaan aikaan muutos. Ja tämä kriteeri, joka on ehdollisuus, joka liittyy siihen, että luovutaan hiilestä, joka kysymys, joka ottaa huomioon ilmastonmuutoksen, hyvin olennainen kysymys. On tärkeää, että ne otetaan mukaan tämän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, ovat hyvin olennainen osa sitä. Ja on tärkeää, että tämä voidaan toteuttaa tällaisella autenttisella tavalla prioriteettina. Me tiedämme, että aika ajoin tulee sellainen tunne, että puuttuu kunnianhimoa käyttää varoja tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi Junckerin osalta puuttui kansalliset tavoitteet. Tässä päästä nyt tällä kertaa pitemmälle. Tarvitaan uusia rahoituslähteitä, jotta voidaan sitoutua tällaiseen hyvin kunnianhimoiseen suunnitelmaan. Mutta meidän täytyy saada aikaan liittävästi rahoitusta tälle, mutta mitä tullakin asettaa enemmän kunnion, kunnianhimoa tähän ja saada lisärahoitusta, jotta saan aikaan todellinen autehtinen siirtymä. Kiitos edustaja Paolo Borkia. Olkaa hyvä. Puoli miljoonaa työntekijää, 650 000 työpaikkaa vaarassa Euroopassa. Nämä ovat sellaisia todennäköisiä numeroita, joita tuleva työllisyyskriisi voisi tarkoittaa. Uusliberalismin evankeliumin mukaisesti nyt kuitenkin halutaan toimia muistaen se, että työttömyys vain pahenee näiden toimien seurauksena. Ilmeisesti olette nyt luovuttaneet ja tyydytte siihen, mihin tämä teollisuus on nyt kehittynyt. Minä haluankin kysyä, minkälaisia resursseja tässä rahastossa olisi? Puhutaan tuhannesta miljardista, niitä ei tällä hetkellä ole olemassa. Eli mihin nämä yli 50-vuotiaat työttömät sitten lähetetään johonkin koulutukseen? Entäpä kohesiorahasto ja aluekehitysrahasto? Nyt haluan pyytää myös tulkkien tukea, koska tämä ainakin Italiassa vaikuttaa olevan aivan tällainen pohjaton reikä. Sitten Anna Zalewska. Yksi minuutti, olkaa hyvä pani przewodnicząca! panowie komisarze! nie wiem czy panowie zauważyli ale nawet wasi zwolennicy mówią tak ale. mówią ale ponieważ ten. plan. puhemies komission jäsen partisaanit eli puolustajat sanovat kyllä mutta eli siis tämä mutta on tässä sen takia että ohjelma on varsin pinnallinen. Ei riitä se, että esitetään vain lupauksia. Vuonna kaksituhatta neljätoista kaikki jäsenvaltiot olivat samaa mieltä siitä, että neljäkymmentä prosentilla pitäisi vähentää päästöjä vuoteen 2050 mennessä. Nyt näyttää siltä, että kaikki nämä sitoumukset on heitetty roskakoriin. Paljon lukuja heitellään ilmaa, jotkut menevät aivan ylitse hilseen, eh, eivätkä noudata matemaattista logiikkaa. Eli mistä nämä kaikki summat otetaan? Uusista veroistako? Minkälaisista veroista? Miten näistä 7,5 miljardista päästään 100 miljardiin, jota komissio lupailee? Jos ajatellaan, että uusia investointeja toteutetaan, niin mitä sitten? Kertokaa tämä. Jos aikomuksena on toimia niin, että 300 miljardia kerätään yksityiseltä sektorilta, niin sanokaapa, mistä nämä rahat tulevat? Kiitos edustaja Lise. Kiitos puhemies, arvon äh, varapuhemiestä, varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Minusta on hieno visio, että me Euroopassa tulemme olemaan ilmastoneutraaleja ja komissio 2018 jo osoitti, kuinka me voimme sen tehdä ja saada aikaan lisää työpaikkoja ja talouskasvua. Mutta me tarvitsemme siihen hyvät puitteet ja tiettyjä tiettyjen alueiden täytyy sopeutua enemmän kuin toisten. Ja siksi on erittäin hyvä, että meillä on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja sillä tavalla saamme nämä ihmiset mukaan. Ja painotan, että tämä täytyy koskea kaikkia alueita. Emme voi käyttää vanhoja kriteereitä näille uusille tavoitteille. Myös rikkaimmilla alueilla ihmisillä on haasteita ja sen vuoksi meidän täytyy tehdä myös heille jotain. Emmekä meidän tule uskoa, että Eurooppa voi tehdä sen yksin. Me tarvitsemme kansallista tukea. Meidän täytyy puhua myös omista varoista ja päästökauppajärjestelmästä. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että ETS- päästökauppajärjestelmää täytyy laajentaa ja on ikävää, että tästä vielä vahvistetaan, mutta toivon, että voimme sitä sopia. Lopuksi haluaisin arvostaa kollegaani täällä takana. Ensinnäkin hän keksi tämän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston. Ilman häntä meillä ei olisi sitä. Kiitokset Jartsi Busek sinun osallistumisesta. Me kiitämme sinua. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Dan Nika. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Domnule vicepreședinte Timmermans, vreau ca salut anunțul. Varapuheenjohtaja Timmermans, haluaisin todeta, että teidän ilmoituksenne 7,5 miljardista eurosta, joka käytettäisiin tähän siirtymärahastoon, on tervetullut ajatus. Niin ikään on hyvä, kun ilmoititte tänään siitä, että Euroopan investointipankki tulee tukemaan niitä hankkeita, jotka johtavat siihen, että Euroopan unioni saadaan vähähiiliseksi. Investointipankin mukanaolo Romaniassa on aivan välttämätöntä ja oleellista. Kyse on 80 miljardista vuodesta tulevina vuosina. 4 prosenttia BKTstä on käytettävä joka vuosi näihin hankkeisiin. Ilman investointipankin tukea tämä kaikki olisi aivan mahdotonta meille. Euroopan investointipankki on tukenut ennen kaikkea kaikkia Euroopan unionin rikkaimpia jäsenvaltioita aikaisemmin ja hyvin vähän tai ei lainkaan niitä maita, jotka olisivat kaikista eniten tukea tarvinneet. Haluaisin pyytää teitä varapuheenjohtaja korostamaan sitä, että kaikista tär- tärkeimmät vähähiilisyyshankkeet käynnistyisivät välittömästi. Myös sosiaalisia hankkeita näillä alueilla tarvitaan. Ne ovat elintärkeitä, koska Romaniassa on paljon asukkaita, joita nämä hankkeet koskevat. Kanfan. Edustaja Pascal Canfin, yksi minuutti, olkaa hyvä. Oui, bonjour. Je viens Hyvää päivää. Minä tulen Ranskasta. Kansalaiset siellä ovat kantaneet keltaista liiviä ja todenneet, että ekologisen siirtymän on oltava oikeudenmukainen. Sen takia onkin tärkeää, että komission ensimmäisenä toimena sen jälkeen, kun se on vihreän kehityksen ohjelman esitellyt, on nimenomaan tämän oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Kukaan kansalainen, mikään alue Euroopassa ei saa jäädä jälkeen silloin, kun kyse on riskeistä, joista nyt on, muutettu on tehtävää mahdollisuuksia. Jotkut huudahtavat, että tilanne on aivan mahdoton, tämä tulee aivan liian kalliiksi. Mutta kysykääpä asukkailta, vaikkapa Venetsiassa, katsovatko he, että on liian kallista taistella ilmastonmuutosta vastaan, vai emmekö me tee tarpeeksi? Kysykää australialaisilta tänä päivänä, Teemmekö me jo aivan liikaa maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi vai se, että emme tee tarpeeksi tai emme tee mitään, eikö se maksa aivan valtavia summia rahaa ja heidän mantereensa tuhoutuu? Tästä me puhumme. Älkää katsoko enää taustapeiliin, katsokaa eteenpäin, tehdään yhteistyötä. Ja komissiossa täytyy tämä äh, rahoitustuki tarjota, jotta voimme auttaa alueita ja kansalaisia Euroopassa. Eh, Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Ehdottomasti. Edustaja Wisniewska, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitos. Kiitos arvoisa jäsen. Te edustatte Ranskaa. Minä olen teidän puheestanne kiukuissani. Kuukausikaupalla keltaliivit ovat vastustaneet ilmastopolitiikkaa Ranskan kaduilla – teidän energiamiksinne pohjautuu hiileen, äh, varsin vähän. Äh, hiilen prosenttiosuus on pieni. Puolassa tilanne on päinvastainen. Meidän energiamiksimme pohjautuu hyvin pitkälti hiileen. Onko oikeudenmukainen siirtymä teidän mielestänne sellainen, että hallitukset unohtavat, jättävät kansan äänen kuulematta? Kiitos Juuri niin, on hyvin tärkeää, että meillä on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja minä ja me tuemme sitä aivan ennen kaikkea sen takia, että Puolan kaltaisissa maissa lähtökohta on toisenlainen. On hienoa, että Puola ei estänyt hiilineutraaliustavoitetta Euroopassa. Teidän äh, hallitus olisi voinut tämän tehdä, mutta ei sitä tehnyt. On tärkeää, että meillä on eurooppalaista solidaarisuutta, jotta voimme tukea tätä oikeudenmukaista siirtymää Puolassa kaikkialla Euroopassa, aivan erityisesti teillä Puolassa. Eli minä tuen tätä siirtymäsuunnitelmaa juuri sen takia, että se mahdollistaa sen, että ketään ei unohdeta eikä jätetä jälkeen Euroopassa, ennen kaikkea niissä maissa, joissa tukea eniten tarvitaan, niin kuin Puolassa. Kiitos. Ja nyt Edustaja Andersen, olkaa hyvä. Nyt on nyt antava vastauksia 50-vuotiaalle puolalaiselle hiilikaivosmiehelle, tanskalaiselle ilmastoaktivistille ja myöskin niille eurooppalaisille, jotka ovat sairastuneet astmaan. Me olemme iloisia siitä, että hiilialueelle luodaan oikeudenmukainen siirtymän rahasto, mutta tähän mennessä on muutoksia ollut aivan liian vähän. Ei riitä, että vain kierrätetään vanhoja ajatuksia. Tällä 25 prosenttia ilmastorahoituksia ja muuten samat mallit, joita Juncker ja Oettinger esittävät. Te lähdette liikkeelle siitä, että tulee yksityistä rahaa, mutta yksityiset investoinnit yksin eivät tule rahoittamaan vihreän kehityksen ohjelmaa. Sellaiset yritykset kuin Siemens tai RVE eivät tule huolehtimaan siitä, että 55-vuotiaalla hiilityöntekijällä on mahdollisuus saada työtä tai että junat pysähtyvät pienellä paikakunnilla tai että ilma paranee me tarvitsemme investointeja lisää, me tarvitsemme lisää rahaa EUn budjettiin. Google ja Amazon täytyy saada maksamaan EUn budjettiin ja me haluamme, että ilmastokannalta haitallinen tuonti muista maista saa hiilidioksidihinnan ja veron. Me täytyy yhdessä toimia monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa niin, että saamme aikaan menestyksekkäitä tuloksia. Kiitos. Seuraavana edustaja Klos. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, komission jäsen. Monissa jäsenvaltioissa kaasu ja hiili ovat ainoita keinoja, jonka kautta täytyy sitten päästä hiilineutraaliuteen jatkossa. Pariisin kokouksessa käsiteltiin myös energiaturvallisuutta – sitä ei voida näissä maissa taata ilman hiilen käyttöä. Haluaisin muistuttaa teille, että komission puheenjohtaja on vahvistanut ja hyväksynyt sen, että Puolalla on tässä aiheessa e-, erityisiä piirteitä. Tarvitaan vaiheittaisuutta, kun siirrymme kohti energianeutraaliutta, hiilineutraaliutta me puhumme vuodesta 2070 mahdollisesti, joka voisi siis olla tavoite vuotena. Asiantuntijat katsovat jo, että vuonna 2050 Euroopassa voi olla edessä energiapula. Eikö olisi järkevää ja aivan perusteltua jatkossakin käyttää hiiltä, joka takaa meille energiaturvallisuuden? ja joka tällä hetkellä voi olla tukena, kun me modernisoimme energia-alaa. Esimerkiksi näitä hiilivoimaloita Puolassa tarvitaan edelleenkin, jotta Saksan tuulivoimalat sitten saavat tarpeeksi tuotetuksi energiaa. Edustaja Carvalho, olkaa hyvä. Signora Presidente, signori commissarios, a União Europeia Kiitos arvon komission jäsen. Euroopan unionilla on kunnianhimoiset tavoitteet ilmaston ja siirtymän suhteen, mutta konkreettisessa toteutuksessa täytyy huomioida kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että kaikki jäsenvaltiot äh, pyrkivät tähän tavoitteeseen ja toisekseen, että että investoinnit vastaavat näitä kunnianhimoisia tavoitteita, eikä niitä toteuteta nykyisen neuvotellun budjetin kustannuksella. Meidän täytyy kehittää myös ympäristöystävällistä teknologiaa. Ja siirtymä, oikeudenmukaisen siirtymän rahaston hallinnan täytyy olla läpinäkyvää ja yksinkertaista ja sen täytyy koskea kaikkia alueita ja nimenomaan niitä, joissa siirtymä tulee olemaan vaikeinta. Ketään ei saa nyt jättää huomiotta. Ja varsinkin kun on kysymys ihmisistä, ihmisten tulee aina olla kaikkien strategioiden keskipisteessä. Hernandez, Hernandez yksi minuutti. Monet kiitokset puhemies. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan ja kiittää herra Kimmelmansia siitä, että mainitsi minun alueeni Asturian. Alueen, joka on Espanjan pohjoisessa, joka tulee jo vuosikymmeniä, joka vuosikymmeniä kärsinyt 80-luvulla ja silloin oli öljykriisi vuosien jälkeen. Ja tällä hetkellä olemme kohtaamassa uuden haasteen niin, että meidän pystyä torjumaan ilmastonmuutos. Minun alueelleni, kuten muuallakin Euroopassa, olemme tietoisia siitä, että on välttämätöntä taistella ilmastonmuutosta vastaan, mutta kuten sosialist, me olemme sosialisteja ja tiedämme, että tämä täytyy olla prosessi, joka on tasapainoinen ja joka varmistaa kaikkien kansalaisten tasa-arvon Euroopassa. Se siis ehdotus, jonka komissio on tehnyt, jotta voidaan saada aikaan neuvotteluja, on erittäin hyvä ehdotus. Ja tätä kautta voidaan saada aikaan osallistuvuutta ja on tämän aika monia kysymyksiä, joita on ilmassa, joka pitää määritellä lainsäädäntöprosessin yhteydessä. Ja on tärkeää, että komissio saa aikaan oikeudenmukaisen hiilirajaveron silloin, kun se tarvitaan. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Könnär. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Frau Puhemies, kiitos hyvät kollegat. Haluan kiittää komissiota tästä ehdotuksesta vihreän kehityksen ohjelmaksi ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastoksi. Meidän täytyy vihdoinkin puuttua optimisesti ja rohkeasti ilmastonmuutokseen ja toimia innovaation ja, ja yrityskyvyn ja, ja, ja, ja halun pohjalta. Me saavutamme sen vain, mikäli kehitämme yrityksiä tähän suuntaan ja sen vuoksi meidän täytyy saada myös mobilisoitua yksityistä pääomaa. Me emme onnistu, ellei me tee tästä ä, yritysmallia tavallaan ja saa mukaan yksityisiä investointeja. Siksi Euroopan investointipankin ä, täytyy toimia vihdoin viimein paremmin ja se täytyy myös myös Saksan nähdä ja huolehtia siitä se, mitä kollega Rall täällä sanoi Ruurin alueesta, no hän ei ikävä kyllä ole täällä enää paikalla, mutta minä tulen myös Nordrhein-Westfalenista ja se on minun sydämeni lähellä. Ruurin alue on ihan eri alue kuin se, mistä me puhumme. Ruurin alueella hiiltä ei ole taloudellisesti voitu louhia enää vuosikymmenen ja sinne on annettu tukea vuosikymmeniä. Ja nyt täytyy toimia hieman eri tavalla. Jo paljon aikaisemmin olisi pitänyt saada ihmiset siirtymään uusiin työpaikkoihin ja näkemään tulevaisuutta tulevaisuus, koska ilmastonmuutoksen ohitse emme pääse. Meidän täytyy luoda tulevaisuuden työpaikkoja. Pani Petra. Kiitos. Seuraavaksi Petra de Sucha. Olkaa hyvä yksi minuutti. Noudattakaa myös puheaikanne. Vice Presidents, the European... Puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja. Euroopan vihreysmyömys on EUn välttämätön vastaus ilmastonmuutokseen. Sen pitää olla oikeudenmukainen ja haluan kiittää, että myöskin etenemissuunnitelma kohti sosiaalista Eurooppaa sisältyy tähän nyt esitettyyn tiedonantoon. Mutta tärkeintä on kuitenkin rahoitus. Tämä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin tarkoitus on auttaa alueita, joilla on vaikeuksia tässä siirtymässä siksi, että ne ovat hyvin riippuvaisia fossiilista polttoaineista. Toivon, että tämä ei palvele sitä, että maksetaan sellaisille alueille, jotka vain ovat olleet haluttomia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, vaikka olisivat, vaikka olisivat niin hyvinkin voineet jo tehdä varapuheenjohtaja, te olette nyt viemässä eteenpäin hyvin vaikeaa eh, sopimusta usein haluttomien jäsenvaltioiden kanssa, mutta teillä on meidän täysi tukemme. Tärkeintä on se, että rahoituksesta tehdään ehdollista. Jäsenvaltiot, jotka saavat rahaa, niiden täytyy saada myös tuloksia. Meidän täytyy saada suunnitelmia, joissa rahoitusasteita vähenee ja saadaan sitovia kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Wisniewska. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet. Tänään olemme saaneet tietoomme, mitkä ovat komission suunnitelmat. Tilanne on hieman epäselvä ja monimutkainen. Summat, joita nyt ehdotetaan, eivät ole missään nimessä riittäviä. Onko tämä rahasto oikeudenmukainen vain nimensä tasolla. Varapuheenjohtaja Timmermans ympäristövaliokunnassa, kun teiltä kysyttiin, miten näette tulevaisuuden, kun kyse on Puolan kaivoksista, niin vastasitte, että kaivostyöläisen lapsenlapsena tiedän, että tämä siirtymä varmasti sattuu ja tekee kipeää. Miten me voimme tämän toteuttaa? Kuitenkin talous hyvin pitkälti pohjautuu hiilelle. Kun kyse on Puolasta ja esimerkiksi kiintiöistä, niin onko tämä sitten oikeudenmukaista, jos tilanne on näin monimutkainen? Onko komissio laskenut todellisia energiasiirtymän kustannuksia? Muistutan, että Puolassa on 80 prosenttia prosenttia energiamiksissä hiiltä. Me tarvitsemme aikaa. Me tarvitsemme aikaa, jotta pääsemme hiilineutraaliuteen, ilmastoneutraaliuteen. Arvoisa komission puheenjohtaja, hän on sanonut, että ketään ei saa jättää jälkeen. Kunnioittakaa lupaustanne. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Benjumea. Benjumea, olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitos. Vihreän Ketjun osalta täytyy tarttua kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä ympäristökysymyksen osalta. On unohdettu, me emme saa aiheuttaa pysyviä vahinkoja taloudelle ja kansalaisille. Kysymys on poliittisopimuksista, joista tulee riippumaan Euroopan täysivaltainen hiilestä tällä hetkellä. Täytyy ottaa sellaisia käyntöjä, jotka mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat itse pysyä kilpailukykyisenä ja luovat mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille. Joten on johdonmukaista, että eurooppalaiset alueet, joita koskettaa hiilen, hiilestä irtautuminen ja ennen kaikkea tulisyritykset etsivät mahdollisia korvaavia keinoja. Espanja ja sen alueet, joilla on kaivostoimintaa, pyrkivät toimimaan tällä tavalla, koska olisi johdonmukaista, että jäsenvaltio, joka on täyttänyt kaikki Euroopan niin säännöt tällä kentällä, olisi voimakkaasti vaikuttunut siihen, miten nyt tulee tapahtumaan. Täytyy katsoa, miten ja mitä varten alueet. Koskettaa Tunkilla taloudellisen toiminnan lopettaminen on tärkeää. Tämä alue pysyvät taloudellisten kilpailukykynä täytyy antaa tukea ja antaa kansalaisille uusia mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuttaan koskaan tällaisella rahastolla voida kuitenkaan ö, ö, saadaakaan puhdasta omatuntoa, me saa varantaa sosiaalista rauhaa. Täytyy hyvin kattava arvio tavoitteista ja tuloksista joita syntyy suunnitelmia, ja täytyy olla konkreettisia, ja niin täytyy keskittyä siihen, että saadaan koulutusta työpaikkoja, jolloin nämä konkreettisia työpaikkoja lisää, ja saadaan aikaan toimintaa, joka on kilpailukykyistä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Agnes Jongerius. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos eh, puhemies meidän täytyy päästä eteenpäin myös sosiaalisessa asioissa. Se on meidän panoksemme. Ja tämä on nyt toteutettava kohti, reitillä kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Ei kaikki tässä suunnitelmassa ole täysin selkeä, mutta halu on kuitenkin olemassa. Kukaan ei saa jäädä jälkijunaan. Me tiedämme, että globalisaatio esimerkiksi teknologian kautta muuttaa työpaikkoja ja sen vuoksi meidän on investoitava uusia varoja uusiin työpaikkoihin. Me tarvitsemme enemmän rahaa rehelliseen kestävän kehityksen muutokseen, esimerkiksi maatalousbudjetista. Ja ihmisten täytyy voida elää palkallaan, vaikka he työskentelisivät esimerkiksi alustoilla. Sen vuoksi meidän täytyy saada minimi palkat ja myös ehdotus äh, alustatyöntekijöiden reiluista työolosuhteista. Olen iloinen, että komissio haluaa äh, työskennellä ilmastoköyhyyttä vastaan ja meidän täytyy myös pyrkiä siihen, että kun hallitusten edustajilla on niin paljon suunnitelmia, että lähtekää nyt investoimaan ihmisiin ja sosiaalisempaan Eurooppaan. Kiitos. Seuraavaksi Jan Hautema. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon komission jäsen. Metsäpalot Australiassa osoittavat tuskallisen kipeästi sen, että me tarvitsemme toimenpiteitä ilmastonmuutosta vastaan. Ja eurooppalainen vihreän kehityksen ohjelma toimii vain mikäli ihmiset ja yritykset ottavat sen itselleen ja jos me otamme heidän huolenaiheensa vakavasti, koska ei ole mitään järkeä, jos ihmiset eivät voi maksaa esimerkiksi laskujansa tai jos säännöt yrityksille muuttuvat joka vuosi tai jos innovaatiot eivät voi kehittyä kohtuullisiksi ilmastotoimiksi. Sen vuoksi meidän täytyy antaa tukea. Se voi olla mahdollista esimerkiksi Euroopan budjetin kautta tai vaikkapa lainoilla. Mutta me emme voi pyytää kuitenkaan veronmaksajilta enemmän rahaa. Ei, Euroopan politiikan täytyy nyt olla tarpeeksi rohkea ja katsoa, missä voimme säästää vanhoista prioriteeteista ja sillä tavalla vapauttaa varoja budjetista. Sama koskee myös EUn jäsenvaltioita. Jäsenvaltioiden täytyy ensin huolehtia siitä, että ne voivat hyödyntää optimaalisesti eurooppalaista rahoitusta ennen kuin he pyytävät uutta rahaa. Unioni ei ole mikään raha-automaatti. Kiitos seuraavaksi Karolin Hus. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Siirtymärahaston esittely on hyvä uutinen, koska siirtymä onnistuu vain niin, että se toteutetaan sosiaalisesti ja tasa-arvoisesti. Kaikki Euroopan alueet eivät lähde samasta lähtökohdasta. Meillä on paljon hiilidioksidia tuottavia teollisuuden aloja, esimerkiksi hiiliteollisuus. Ne tarvitsevat poliittista tukea. Näillä alueilla saastuminen vaikuttaa myös talouteen. Näitä työntekijöitä näillä aloilla ei voi unohtaa. Me tarvitsemme eh, kestäviä, varmoja työpaikkoja. Täytyy myös kouluttaa heitä uusiin työpaikkoihin, eh, uusille aloille, esimerkiksi kiertotalouden alalla. Meidän täytyy keskittää eurooppalainen tuki eh, tiettyille suurille alueille, joissa täytyy toteuttaa Pariisin sopimuksen mukainen suuri muutos. Tarvitaan myös tiukkoja ehtoja silloin, kun kyse on siirtymärahaston tuesta. Ei voida hyväksyä sitä, että rahastosta suoraan subventoitaisiin fossiilista energiaa, esimerkiksi kaasua. Tämä kaikki on tarpeen, jotta vihreän kehityksen ohjelma onnistuu. Me seuraamme valppaasti sen toteuttamista. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Christian Silvio Busoi. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Mulțumesc mult. Finanțarea durabilă reprezintă... Kiitos. Talousvakaus on todellakin meille perusta ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jota ITRE valiokunta on esittänyt sen tarkoituksena on energiamuutoksen kierteiset vaikutukset saada lievemmiksi. Haluaisin korostaa sitä, että on tärkeää, että energiasektori saa asianmukaista tukea. Meidän täytyy lähteä liikkeelle 41 alueesta, jotka ovat riippuvaisia hiilen kaivon, kaivonnasta. Tällaisia alueita on myös Romaniassa. Me tarvitsemme tarvittavaa rahoitusta tähän energiapoliittiseen siirtymään kohti uuden tyyppistä talouden mallia. Me tarvitsemme uusia työpaikkoja, me tarvitsemme niiden ihmisten uudelleen kouluttamista, jotka menettävät työpaikkansa. Tätä kautta emme kuitenkaan saa muita ohjelmia ja kohdistusta rasittaa. Seuraavaksi edustaja Krell. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies olen iloinen tästä vihreän kehityksen ohjelman ehdotuksesta samoin kuin oikeudenmukaisesta siirtymärahastosta. Meidän täytyy vahvemmin ja paremmin auttaa näitä tiettyjä alueita. Kaksi asiaa ovat kuitenkin minusta puutteellisia tässä ehdotuksesta. Ensimmäinen liittyy rahoitukseen. 7,5 miljardia euroa, riittääkö se vai eikö? Mutta oli miten oli, niin se ei kuitenkaan saa olla vanhaa rahaa kohesiopolitiikan kustannuksella. Me tarvitsemme uutta rahaa. Me emme saa tuoda kohesioalueille haittaa ottamalla siitä rahaa. Me toivomme hyviä neuvotteluita monivuotiseen rahoituskehykseen. Toisekseen me tarvitsemme muutoksia ja sopeutusta myös näihin tukioikeuksiin, koska myös suurten yritysten täytyy valmistautua tähän muutokseen. Me tarvitsemme ja meidän täytyy avata uusia mahdollisuuksia näille työntekijöille. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Mauri Pekkarinen. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja,

Ilmastonsuojelua ei ole ilman oikeudenmukaisuutta ja sen vuoksi on hyvä, että te olette ottaneet tämän ulottuvuuden mukaan. Meidän täytyy kaikkien se huomioida ja investoida oikeudenmukaiseen Eurooppaan ja tulevaisuuteen. Se, mitä te tähän mennessä olette esittäneet, ei riitä. Me tarvitsemme uutta rahaa, eikä niin kuin te siirrellä vanhoja. Ja täytyy liittää tämä tuki myös siirtymään pois hiilestä. hiilestä. Ja tämä täytyy tapahtua eurooppalaisin rahoin, mutta myös Saksan liittohallituksen täytyy ottaa vastuuta. Hallitus haluaa ilmastonsuojelua ilman, että se antaa lisää rahaa siihen. Tämä ei tule toimimaan. Ilmastonsuojelua ei voida tehdä ilmaiseksi. Kauniilla sanoilla ei saada rakennettua uusia luotijunia tai tuulimyllyjä me tarvitsemme ilmastonsuojelua ja oikeudenmukaisuutta, mutta silloin teidän ja Saksan hallituksen täytyy olla johdonmukaisempia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Adam Jarubas. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, me olemme sitoutuneet tarttumaan tähän historialliseen haasteeseen, saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tavoitteemme, jotka on nyt sidottu vuoteen 2030, on niitä on tarkasteltava uudelleen ja niitä on tiukennettava. Kyse ei ole pelkästään energiasiirtymästä, tällä on vaikutuksia myös sosiaalisesti. Tästä syystä siirtymän on oltava oikeudenmukainen. Me olemme puhuneet tästä, kun olemme jo käsitelleet kiintiöitä ja nyt palaamme tähän samaan aiheeseen. Tämän rahaston täytyisi olla niiden maiden käytössä, joissa siirtymä aiheuttaa suurimpia haasteita ja joissa on kaikista vaikeinta päästä asetettuihin tavoitteisiin. Olen tyytyväinen siitä, että rahaston kokoa on nyt tarkistettu ylöspäin ja olen vakuuttunut siitä, että tämä rahasto osoittautuu vielä hyödylliseksi. Pyydän teitä näkemään tämän siirtymän ensisijaisen tärkeänä asiana tässä vaiheessa. Margarida Marquez, Seuraavaksi edustaja Margarida Marquez, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa varapuheenjohtaja, minä haluaisin onnitella Euroopan komissiota siitä, että se on nyt samanaikaisesti esitellyt kolme asiakirjaa tästä globaalistrategiasta ilmastonmuutoksesta ja samoin myöskin taloudellisesta eriarvoisuudesta. Euroopan on tulee tunnustaa tämä ja sitten ryhtyä torjumaan näitä eriarvoisuuksia. Ja nyt sitten siihen la- lakialoitteeseen, joka koskee alueita, ja koska eri alueilla syntyy hiilidioksidipäästöjä eri määrin. Alueet ja valtiot ovat investoineet eri määrin tälle alueelle. Portugalissa tilanne on tällä hetkellä hyvä, mitä tulee uusiutuvaan energiaan siksi, että olemme ottaneet tämän alueen prioriteetiksi ja olemme sen mukaisesti myöskin tehneet investointeja. Kaikki alueet täytyy vetää mukaan energiamuutokseen. Talous tätä kautta tulee nykyaikaisemmaksi ja työnantajat tekijät voivat tätä kautta pätevytyä uudestaan. Seuraavaksi Per Holmgren. Yksi minuutti, olkaa hyvä. mikrofoni. Me tarvitsemme oikeudenmukaista siirtymää ja tässä ehdotuksessa onkin paljon hyvää. Mutta täytyy huolehtia siitä, että se ei tapahdu tulevan kymmenen vuoden aikana, vaan nyt ja tässä. Tässä on muutama ehdotus tässä ehdotuksessa, joiden täytyy olla selkeämpiä. Ensinnäkin ehdotuksessa rahastoksi oikeudenmukaisesta siirtymästä, niin siinä ei ole mitään erityistä vaatimusta siitä, että nämä maat, jotka saavat tukea, pyrkisivät EUn ilmastotavoitteisiin. Joten alueet, jossa käytetään hiiltä ja ne saavat tukea, niin silloinhan niiden täytyy selkeästi siirtyä uudistuvaan energiaan. Toisekseen yhtä tärkeää. Ihmisten täytyy olla muutoksen keskiössä. Oikeudenmukaisessa muutoksessa on kysymys siitä, että luodaan uusia työpaikkoja ja varmistetaan kestävä kehitys niille ihmisille, jotka pitkällä aikavälillä tulevat menettämään nykyiset työpaikkansa jos me emme aseta ihmisiä keskiöön, niin silloin ilmastonmuutospolitiikka ei koskaan tule onnistumaan 2020 tai 50. Seuraavaksi edustaja Buzek. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, haluaisin tuoda esille sen, että olen hyvin tyytyväinen siitä, että komissio on esittänyt meille aivan konkreettisen ehdotuksen, tukiehdotuksen niille alueille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Monia ajatuksia tässä keskustelussa on nostettu esille. En tietenkään lähde kommentoimaan kaikkia näitä ajatuksia, mutta suurin osa jäsenistä varmasti suhtautuu myönteisellä tavalla näihin ajatuksiin, joita keskustelussa on esillä nostettu. Haluaisin oikeastaan esittää yleisluontoisen kommentin. Tämän rahaston tulisi olla sellainen, että niillä alueilla, joilla on erityistä haavoittuvuutta, ihmiset tietäisivät, että ilmastoneutraalius johon pitäisi päästä vuoteen 2050 mennessä, toteutuu niin, että ihmiset huomioidaan eikä toimita heitä vastaan. Katowicessa COP23 tämä ajatus nousi esille ja nyt kun rahasto on ikään kuin laajennettu, niin meidän täytyy tämä muistaa. Haluaisin esittää vetoomuksen, jotta todella löydettäisiin uutta, tuoretta rahaa, eikä otettaisi rahaa muista olemassa olevista ohjelmista. Seuraavaksi edustaja Munir Saturi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, tällä hetkellä kun puhumme tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta ja sosiaalista oikeudenmukaisuudesta, niin pahoittelen sitä, että komissionisen Schmidt ei ole paikalla. Työturvallisuus, julkisten palvelujen turvaaminen, energia, köyhyyden vähentäminen, kodittomuus, kaikki nämä aiheet ovat sellaisia seikkoja, jotka liittyvät oikeudenmukaiseen siirtymään. Kaikkialla Euroopassa, niin kuin tiedätte, eriarvoisuus pahenee, ilmastonmuutos vain pahentaa eriarvoisuutta ja näin myös äärioikeiston argumentit saavat lisää tuulta purjeeseensa. Me tarvitsemme sitoumuksia oikeudenmukaisuuteen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja haluan todeta, että me vihreät odotamme vielä enemmän. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta sosiaalisesta pilarista tulee konkreettista todellisuutta kaikille kansalaisille kaikkialla Euroopassa. Kiitos. Seuraavaksi Franz Bokovic. Yksi minuutti, olkaa hyvä evropa se odločila, da odgovori na podnebne razmere. Euroopan täytyy vastata muutoksiin ja erilaisiin hätätilanteisiin. Tämä on tämä vihreä kehityksen sopimus, mutta sillä on oma hintansa. Ja tällä hetkellä edessämme on ehdotus oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista ja rahastosta – Totta kai me tuemme sitä, että annetaan lisää tukea niille, joilla on suurimpia vaikeuksia. Ajattelen esimerkiksi kaivossektoria. Sloveniassa lähes kolmasosa sähköstä tuotetaan hiilellä. Ja meidän on oikein, että autamme tällaisia alueita, mutta ne eivät ole kuinkaan alue, ainoita alueita, jotka ovat maksamaan vihreän kehityksen sopimuksesta. Joten tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on annettava muita määräyksiä, joilla otetaan huomioon uusi energiastruktuurit, infrastruktuurit ja myöskin muut sektorit, kuten esimerkiksi autosekala ja teräsala. Me emme saa unohtaa muita politiikan alueita, ja neuvotteluissa, jotka koskevat normaalista rahoituskehystä, meillä täytyy olla selkeä ajatus siitä, miten paljon vihreän kehityksen ohjelma tulee maksamaan ja mistä rahat tulevat. Karas. Kiitos seuraavaksi edustaja Otmar Karas. Herran vicepresidentin. Puhemies, varapuhemiehet, eh, varapuheenjohtajat. Me asettimme itsellemme tavoitteet, emmekä tienneet, ovatko ne tarpeeksi kunnianhimoiset. Me tiedämme myös, että ei ole mitään yksittäisiä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat tätä, näiden tavoitteiden toteuttamisen. Meidän täytyy rakentaa pala palalta ja meillä täytyy olla myös enemmän rahaa. Siksi on realistista, että me tiedämme, että 260 miljardia euroa uutta rahaa investointeina tarvitsemme vuosittain ja sen vuoksi pidän hyvänä sitä, että 1000 miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana haluamme mobilisoida. Me tiedämme, että meidän täytyy investoida enemmän tutkimukseen niin, että saavutamme teknologisen muutoksen. Ja on oikein, että me perustamme oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, koska on alueita, joihin tämä iskee enemmän. Ja me tiedämme, että tämä voi johtaa sosiaalisiin ongelmiin, mikäli me haluamme saavuttaa tavoitteet ja, ja vakauttaa tilannetta, niin silloin meidän täytyy vahvistaa ja toteuttaa sosiaalinen pilari. Meillä on paljon tehtävää, mutta meidän täytyy toteuttaa tämä asia. Seuraavaksi edustaja Herbert Dorfman. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Herra varapuheenjohtajat, olen yhtä mieltä siitä, että tarvitaan tällaista siirtymää että tarvitaan enemmänkin äh, sitä, että käytetään uusiutuvia raaka-aineita, että syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Vaara on, niin kuin kollegat ovat jo täällä sanoneet, että viime kädessä Euroopan unioni on sitten se, joka kyllä sulkee hiilikaivokset ja on sitten tyhjentänyt maaseudun väestöstä ja viime kädessä on saanut aikaan sen, että työpaikkoja menetetään. Tähän loukkuun me emme saa kävellä, koska työntekijä, joka vuosikymmeniä on tehnyt työtä hiilikaivauksessa. hänelle on aika lailla yhdentekevää se, että luomme uusia mahdollisuuksia. Näin helppoa ja yksinkertaista tämä ei ole heille. Siksi pitää saada aikaan tulevaisuuteen tähtäävä lähestymistapa. Pitää edistää bioteknologiaa, pitää edistää kestäviä raaka-aineita ja pitää huolehtia siitä, että Kestämättömän rahasto ei ole rahasto, joka vain merkitsee luopumista ja toiminnan lopettamista ja väestön katoamista, vaan että se tulee rahasto, joka edistää uutta teknologiaa, tulevaisuutta, bioteknologiaa ja myöskin maaseutua. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Janos Lewandowski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Sama Just Transition Funds. Kiitos Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tarkoittaa sitä, että rahasto täytyy jakaa suhteellisesti ottaen huomioon näiden alueiden sosiaalinen asema silloin, kun alueiden täytyy luopua hiilen fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Eurooppa on hyvin vaihtelevainen tästä näkökulmasta. Totta kai me tarvitsemme kaikkea tätä, mutta Euroopan täytyy olla vihreyden lisäksi myös kilpailukykyinen. Jos me lähdemme nyt tähän hankkeeseen, niin haluamme saada aikaiseksi menestyksen, emmekä halua epäonnistua. Tarvitaan sosiaalista suojaa. Se on tarpeellista, mutta tällä hetkellä suunnitelmat ovat hyvin epäselviä. Meille ehdotetaan kuitenkin konkreettisia ehdotuksia ja sitten annamme vastauksen. Kiitos. Nyt haluaisin kuitenkin saa teidän tietonne ajoissa, hyvät naiset herrat, että tällä hetkellä minulla on edessäni 35 puheenvuoropyyntöä menettelemään puhujalistaa ja ajatellen sitä, miten paljon me olimme myöhässä. Missään mahdollisuukset ei ole mitenkään mahdollista antaa kaikille puheenvuoro. Enintään kahdeksan henkilöä tulee saamaan puheenvuoron, jotta pysymme edes jotenkin aikataulussa. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Maria Spiraki. Puhemies, varapuheenjohtajat, kiitokset, että olette läsnä täällä tänään Tämä on hyvin tärkeä keskustelu, koska jos me haluamme tehdä tästä menestyksen, niin meidän täytyy määritellä myös valintakriteerit niin, että meidän täytyy katsoa, äh, mitkä maat ovat mukana ja mitkä esimerkiksi äh, työpaikat ovat riippuvaisia. Kreikassa on jo otettu käyttöön ilmastosuunnitelma ja siellä on kaivoksia, jotka suljetaan vuoteen 2030 mennessä ja energia MEX tulee toteutumaan 2030. Hiilen poistaminen käytöstä ja se kuinka nopeasti se tapahtuu voisi olla yksi kriteeri tälle rahaston rahojen käyttämiselle. Sitten Pohjois-Makedonia. Täällä sanotaan, että meidän täytyy antaa perspektiivi myös näille ihmisille, mutta meidän täytyy kuitenkin huolehtia työpaikoista. Edustaja Edina Toot. Kiitos. Pidän hyvänä Eurooppa-neuvoston joulukuista päätöstä siitä, että EUsta tulisi ilmastoneutraali vuoteen 2050. Täytyy valmistautua myös siihen, että tämä siirtyminen merkitsee huomattavaa taloudellista ja yhteiskunnallista muutosta, ja sillä on korkea hinta ja se vaatii myöskin investointeja. Täytyy tukea niitä jäsenvaltioita, joissa tulotaso on alhaisempi, etenkin vähemmän kehittyneitä alueita ja niitä aloja, joilla tämä muutos tulee merkitsemään myös sitä, että vähenee työpaikkoja. Täytyy saada tämä oikeudenmukainen siirtymä rahasto sellaiseksi, että sen yhteydessä ei nouse energian ja elintarvikkeiden hinta. Jo yksikään jäsenvaltio alut, alta alue ei saa jäädä jälkeen. Täytyy luoda edellytykset sille, että saadaan yhteiskunnallisesti oikeudenmukainen siirtyminen. Haluaisin korostaa sitä, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston aikaansaaminen ei saa merkitä sitä, että rahaa viedään perinteisiltä unionin poliitikoilta, kuten esimerkiksi kohesiorahastolta tai yhteistä maatalouspolitiikalta. Monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa täytyy olla uutta rahaa tätä varten, ja se haluaisin kiinnittää huomioon myös siihen, että tuen vaikutusta ei saa rajoittaa koskemaan niitä jäsenvaltioita koskemaan, joissa luopuminen hiilestä merkitsee suurta ongelmaa. Edustaja Sokol, olkaa hyvä. gospodine podpredsjedniče. E, Kiitos, Ilmastonmuutos on todellisuutta. Näemme sen päivittäin. Me tunnemme ja näemme sen vaikutukset joka puolella. Myös Kroatiassa, Zagrebissa ja Dubrovnikissa, jossa on paljon kulttuuriperintöä, jota on suojeltava. Meidän täytyy kuitenkin myös huomioida vihreän kehityksen ohjelman vaikutukset teollisuudellemme. Kun puhutaan vihreästä kehityksen ohjelmasta, meidän on tehtävä siitä myös vaikutuksen arviointi. Toisekseen meidän täytyy selkeästi määritellä eh, tuki kaikkein haavoittuvimmille ryhmille. Kolmanneksi ne rahat, joita käytetään tämän siirtymän rahoitukseen, niitä ei, niiden ei tule tapahtua kohesiopolitiikan kustannuksella. EU perustuu solidaarisuuteen ja kohesioon, eikä meidän tule jättää sitä huomiotta. Neljänneksi meidän täytyy määritellä myös kriteerit investoinneille. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Lidia Pereira. Obrigada, señor presidente. Caros colegas, os objetivos do Green Deal são ter... Hyvät kollegat, vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on kehittää Eurooppaa, suojella luonnon monimuotoisuutta ja saada aikaiseksi kiertotalous, joka parantaisi myös kilpailukykyä taloudessa. Tämä on totta kai ilmaston kannalta tarpeellista ja välttämätöntä, mutta sitä tarvii myös talous. Investointisuunnitelma niin ikään on tarpeen. Euroopan unionin budjetti ei riitä, jos me haluamme toteuttaa kaiken tämän. Siihen tarvitaan myös jäsenvaltioita ja yksityisiä investointeja. Me tarvitsemme strategian, jossa Eurooppa on globaalisti johtoasemassa. Meidän on pyrittävä tähän myös uusiutuvan energian kautta, ennen kaikkea aurinkoenergian ja vedyn kautta. Me teemme työtä, jotta voimme ratkaista energiakysymyksen myös Iberian niemimaalla. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt tulemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa edustaja Kelly. Nicht hier. Hän ei ole paikalla. Edustaja Komporopoulos. Minnes, ja me puhumme tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta Tänään me olemme saaneet kuulla konkreettisia elementtejä. Te olette tässä hyvin ja Haluaisin muistuttaa siitä, että Kreikassa tämä koskettaa yli 5000 työntekijää, nimittäin läntinen Kreikka ja megalopolis. Ja meillä on kuitenkin paljon ongelmia, jotka ovat manhoilta ajoilta, ja nyt täytyy sitten kriisiä jälkeen selviytyä tästä vihreästä siirtymästä. Ja myöskin Asinisin alueella tarvitaan tarvittavia välineitä, jotta väestöä voidaan tukea tässä siirtymässä ja niin, että myöskin säilytetään sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Tämän pitää olla siis oikeudenmukaista ja tehokasta silloin, kun tapahtuu tämä siirtymä. Meidän pitää osoittaa ihmisille, että he saavat uusia työpaikkoja ja että ei ole kysymys pelkästään alueellisesta ja kansallisesta eurooppalaisesta suunnitelmasta, jota, jossa on mukana myöskin yrityksiä, joissa huomioon kaikki alueet. Edustaja Ruiz de Mesa. López Aguilar. López Aguilar. Juanfer. arvoisa Julie Ward. No, Julie Ward. Julie Ward. Kiitos puhemies. Omalla alueellani Pohjois-Englannissa vuosi kymmeniä miehet ja pojat ovat äh, tehneet työtä kaivoksissa hiiltä äh, louhien ja siellä on rakennettu tehtaita, äh, rautateitä ja muita tuotteita, on rakennettu kansallista infrastruktuuria ja käyty kauppaa. Tiedän tasan tarkkaan, mitä tapahtuu, kun tällä tavalla teollisuuden ala äh, katoaa, eikä tiedetä, mikä sen voi korvata. Postindustriaalisessa Britanniassa Tatsarin jälkeisellä kaudella Durhamin kreivikunnassa on tarjolla hyvin vähän muuta kuin epävarmoja työpaikkoja teollisuudessa, esimerkiksi perunlastujen pakkaamista päivästä toiseen. Nämä miehet, jotka ovat ylpeitä miehiä, ovat särkyneet. He ovat menettäneet arvokkuutensa Kuinka tärkeää näille miehille olisikaan ollut omassa yhteisössäni, jos meillä olisi ollut tällainen oikeudenmukaisen siirtymän rahasto? Säällinen työ olisi taannut heille arvokkuuden ja itsearvon tunnon. Minun on kylläkin sanottava yksi asia. Te tiedätte, että olemme ylittäneet varatun ajan. 35 ihmistä on pyytänyt puheenvuoron ja jokainen toi, joka toinen, jonka jollain on puheenvuoron, ei ole paikalla. Tämä me tulemme merkitsemään muistiin koska tämä myöskin nyt merkitsee sitä, että varmaan hukkaamme aikaa, kun joudun jatkuvasti kysymään sitä, kuka on paikalla ja kuka ei ole paikalla. Seuraavaksi puheenvuoron saa Barbara Gibson. Renew-ryhmästä. En ole paikalla. Edustaja Soles Perez Kiitos puhemies ja monet kiitokset komission jäsenelle tämän päivän esityksestä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on perustavanlaatuisen tärkeä, jotta Euroopan alueet voivat rahoittaa hiilestä luopumisen. Me puhumme sadasta miljardista eurosta ja meitä huolestuttaa kovasti se, miten nämä varat tullaan jakamaan. Te, herra Timmermans, puheen esityksenne aikana Puhuit sitten Astrunian kaivostyöntekijöistä. Asturias, Caselion ja Aragon ovat sellaisia alueita Espanjassa, joissa on jo suljettu kaivokset, jos se kotiläksyt on tehdetty, jos nyt suljetaan viimeisiä energiantuotantolaitoksia, jotka riippuvat fossiilisista polttoaineista. Tämä on kuitenkin tärkeää että työpaikkoja ajatellen ja on tärkeää, että puututaan miten, siihen, miten vähistä vähenee näillä alueilla. Täytyy ottaa huomioon nämä alueet, jotka jo ovat tehneet omat tehtävänsä silloin, kun jaetaan rahoja tästä rahastosta, koska kysymys ei ole siitä, että ketään unohdetaan ja on tärkeää, että nämä työpaikat eivät enää enemmän työpaikkoja eivätkä väestöä. Joo. Kiitos. Bogdan Rontsa, olkaa hyvä arvoisa e, puhemies. Arvoisat jäsenet. Me olemme jättäneet avoin ovemeksi kaasulle ja ydinvoimalle. Tässä taksonomiassa haluaisinkin kysyä komission jäseneltä, miten minun pitäisi ymmärtää tämä välikausi kaasun ja ydinenergian suhteen eilen. Investointipankin pääjohtaja sanoi meille, että ei ole mitään demokleen miekkaa, mutta minun mielestäni tärkeä kysymys on se, että eihän kaasu ole ilmaston kannalta neutraali energianlähde, mutta kyse on kuitenkin luotettavasta energianlähdeestä ja tätäkin tulisi pohtia. Kiitos. Mark Potenga. Euh, merci beaucoup. Kiitos. Minä seurasin suurella mielenkiinnolla tätä esitystä, mutta jokunen kohta minua huolestuttaa. Jos me haluamme oikeudenmukaisen siirtymän, niin julkiset palvelut ovat tässä tärkeitä. Sanoitte, että te tuette paikallisia viranomaisia, mutta minä kysyn, miksi sitten tämän jälkeen heti puhutaan budjettikurista, säästöistä – se on yksi tärkeä asia. Toiseksi sosiaalinen polkumyynti. Te lähdette salista, keskustelette ihmisten kanssa ja ensimmäinen kysymys on varmasti sosiaalinen dumppaus, polkumyynti. Te lupaatte sitä, että noudatetaan olemassa olevia eurooppalaisia sääntöjä. Katsotteko, että tämä riittää ihmisille? Minä en usko. Ja kolmanneksi, kun kyse on työllisyydestä, sanotte, että aiotte tukea ennen kaikkea suuria yrityksiä, näin minä ymmärsin. Mutta ongelmana tässä on se, että näin me olemme toimineet vuosikausia. Niille annetaan tukia, avustusta työ, työpaikkojen hyväksi ja sitten nämä yritykset häviävät äh, jonnekin ja vievät työpaikat mukanaan. Eikö tämä olisi aika muuttaa? Matthew Patton. It's not here. Hän ei ole paikalla. Nyt edustaja Mandas. Kiitos puhemies komission jäsenet. Vihreän kehityksen ohjelma on suuri haaste. Kaikki pyytävät lisää rahaa. Mutta eh, minä ehdottaisinkin toisenlaista mallia niin, että me tekisimme vihreän kehityksen ohjelmasta eurooppalaisen vientituotteen, jolla meidän taloutemme voi eh, hyötyä. Puolet Euroopan